Pyytäisin teitä kaikkia istuutumaan. Meidän on tarkoitus äänestää kvestoreiden valinnasta. Tänä, tämäkin on koneäänestys. Minulla on seuraavat ehdokkuudet täällä. Seuraavat ehdokkaat. Catherine Beda, Cornelius de Jong, Karol Karski, Andrei Kovacev, Boguslav Liberatski ja Elisabeth Morin-Chartier. Ehdokkaat ovat kertoneet, että heitä on ehdotettu heidän suostumuksellaan. Muistuttaisin siitä, että ensimmäisellä ja toisella kierroksella tarvitaan määrä enemmistö, kolmannella kierroksella yksinkertainen enemmistö riittää. Menettely hoidetaan samalla tapaa kuin eilen, kun valittiin varapuhemiehiä. Meillä on kuusi ehdokasta, viisi paikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että enimmillään voi äänestää enintään viittä ehdokasta. Teidän ei ole pakko valita viittä, voitte äänestää ainoastaan yhtä tai useampaa, mutta ette voi äänestää useampaa kuin viittä ehdokasta. Kysyisin nyt, onko tarpeen selvitellä vielä tätä teknistä vaalien kulkua vai voidaanko lähteä siitä, että menettely on teille nyt tuttu eilisen mallin mukaan. Ainakin kollega Verhofstadt vahvistaa tämän. En näe mitään vastalauseita. Lähden siitä, että tähän menettelyyn on nyt jo harjaannuttu. Dann, meine Damen und Herren, kommen wir zur Wahl der Quästorin. Nyt valitaan siis kvestorit. Äänestys alkaa. haben alle Ovatko kaikki äänestäneet? Ja. Nee, also jetzt Moment mal, das ist... Äh... Hetkinen nyt. Hetkinen, hetkinen. Minä en vielä sulkenut, päättänyt äänestystä. Tänne tulee vielä monia kollegoita. Eihän tämä nyt käy päinsä, että äänestys päättyi. Ei, ei tämä nyt käy päinsä. Minä en päättänyt äänestystä, kun näin, että tänne vielä tulee monia kollegoita. Tämä on nyt peruttava ja aloitetaan alusta uudestaan ihan hetkinen vain. Hyvät naiset ja herrat, Hetkinen, pyydän huomiota. Nyt en tiedä, mitä tässä tapahtui tekniikan osalta, mutta uskoakseni en sanoin, että äänestys päättyy, joten ei voida laskeakaan, jos äänestys ole päättynyt, koska kello on nyt viittä yli yksi. Yhdeltä piti äänestää monet kollegat tulevat. Tämä osittain liittynyt hissien toimiin. Tässä jätin avoimeksi äänestyksen ja nyt aion sen toistaa. Kiitos puhemies. Halusin vain tyhjärjestyspuheenvuoron esittää. Minusta vaikuttaa aivan päivän selvältä, että kun te avaatte äänestyksen, niin silloin ihmisten lukumäärä on jo silloin määritelty sillä hetkellä. Ja aina ihmisiä tulee sisään ja lähtee salista, joten ei ole mitään järkeä, ei mitään järkeä siinä nyt enää, että pitkitetään äänestystä, koska ihmiset jatkuvasti ramppaavat sisään ja ulos. Ja tämä tapahtuu koko ajan joka tapauksessa, joten tästä syystä puhemies pitäisi nyt tehdä sellainen johtopäätös, että se, että mikäli äänestys nyt otetaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin tämä saattaa vääristää sitä tulosta, joka juuri äsken saatiin aikaan. Ihmiset ovat itse vapaasta tahdostaan päättäneet, kuinka he äänestävät, ja emmekä nyt voi muuttaa sääntöjä kesken äänestyksen. Minun mielestäni tämä on aivan päivänselvä juttu. in diesem Hause müssen... Hyvä jäsen, täällä talossa on pidettävä säännöistä kiinni ja sääntö on, että äänestys päättyy, kun minä sanon, että äänestys päättyy. Enkä niin sanonut. Ich hatte diesen Wahlgang. Minä en ollut sanonut, että tämä äänestys on päättynyt. Jos täällä parlamentissa joku tekniikko painaa nappia, en pysty sitä estämään, mutta ei se johda siihen, että äänestystulos on oikea. Siksi tämä äänestys nyt toistetaan. So, meine Damen und Herren, damit das jetzt... Hyvät naiset ja herrat, jotta tämä nyt ihan korrektisti voidaan hoitaa. Tämä on ihan oikeutettu huomio, mutta solidaarisuus syistä nyt ajattelin kollegoita, jotka ovat ehkä siellä hisseissä jumissa. Nyt haluan sanoa, että avaamme äänestyksen, sitten pari-kolme minuuttia aikaa äänestää ja sitten äänestys päättyy. Ja sitten kun minä olen sanonut, että äänestys päättyy, vasta sitten tämän parlamentin teknikot voivat työtään tehdä. Pyydän, että tästä nyt pidetään kiinni. Näin. Hyvät naiset ja herrat, äänestys alkaa. Ovatko kaikki jäsenet äänestäneet? Äänestys päättyy. Nyt pyydän, että äänet lasketaan. Das Ergebnis ist wie folgt. Frau Tulos on seuraavanlainen. Edustaja Moran Chartier 452. Liberatski 434. 425 Kovacev 420, Rakarski 288, edustaja De Jong 125. Tarvittava enemmistö oli 393, 696 ääntä annettiin 19, mitä töitiin. Joten Moran Chartier, Liberatski, Pierda ja Kovacev on näin valittu. Onnittelut. So, wir brauchen jetzt einen zweiten. Nyt tarvitaan toinen äänestyskierros. Kollegat Karski ja De Jong. Pidättekö ehdokkuudestanne kiinni, herra De Jong? Kyllä. Herra Karski? Kyllä. Selvä. Valmistellaan tämä. Dann eröffne ich den zweiten Toinen äänestyskierros alkaa. Sie haben bei diesem Wahlgang logischerweise nur ein Tähän tietenkin vain yksi ääni. Teidän on päätettävä jommankumman puolesta. Haben alle. Ovatko kaikki jäsenet äänestäneet? Äänestys päättyy. Auf Herrn Kaski einen vielen 307. Herra Karski on valittu. Hän on saanut tarvittavan enemmistön 347 ääntä, De Jong 261. Meine Damen und Herren, dann... Hyvät naiset ja herrat, näin äänestyskierrokset on hoidettu. Onnittelen kaikkia kollegoita valinnoista. Enää jäljellä on yksi äänestys, valiokuntien jäsenten lukumäärä. Tässä on puheenjohtajakokouksen päätösehdotus. Pyytäisin osoittamaan, puollatteko tätä päätöstä. Vastaan Vasta Tyhjää.